jos asioiden valiokunta on myös sanonut, että mitä tulee Fuktin immuniteetin pidättämistä koskeva pyyntö kumottiin. Ja nämä kaikki asiat julkaistaan pöytäkirjassa jos pöytäkirjan hyväksymiseen mennessä ei ole tullut mitään huomautuksia, niin silloin nämä nimitykset tullaan myös hyväksymään.